Meine Damen und Herren, darf Sie alle... Arvon kollegat, tervetuloa. Erityisesti haluan te- toivottaa tervetulleeksi ne, jotka eivät olleet aamupäivällä vielä paikalla. Esityslista on täynnä ja muistuttaisin kaikkia läsnä olijoita ja joita nämä esityslistan kohdat koskettavat, niin meidän tulisi saada esityslistan kohtaa käsiteltyä 20 minuutissa. Ensimmäinen kohta on kohta 11, biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö. Meillä vastaavana valmistelijana on kollega Karim, hän on myöskin paikalla ja toivotan hänet, annan hänelle nyt saman tien puheenvuoron. Karim, olepas hyvä. Chairman, thank you very much. I will try and... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Yritän pitäytyä tässä aikarajassa, jonka olette antanut. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta mahdollisimman selkeästi. Kuten lausunnossani totean, niin pyrin yksilöimään ne ongelmat, joita mielestäni tämänhetkisessä direktiivissä on. On tärkeää, että se uusi asetus, jonka lopulta ehkäpä saamme aikaan – ja joka kattaa biosiidituotteiden ähm, markkinoille saattamisen parantaa ylipäänsä järjestelmää. Vastauksena komission ehdotukseen tuin sitä, että meillä olisi vaihtoehtoinen keskitetty hyväksymismenettely, joka olisi ähm, jäsenvaltioiden oman lupamenettelyn lisänä. Tämä ehdotus rajoitti tämän keskitetyn hyväksymismenettelyn kahteen kapeaan kemikaalien luokitteluun. Kuitenkaan mielestäni ei olisi järkevää laajentaa tätä testaamatonta menettelyä alustavasti kaikkiin menettelyihin, joten jotta saatiin vaihtoehtoinen toimiva järjestelmä. Ehdotan tällaista vähäriskisten biosiidivalmisteiden kategoriaa ja ehdotan, että asetuksen uudelleen tarkastelua aikaistettaisiin vuodesta 2023 vuoteen 2016. Jos järjestelmä toimii hyvin, sitä tulisi laajentaa ja sitä voidaan laajentaa. Meidän tulee kuitenkin myös muistaa se, että suurin osa biosiidivalmisteista tullaan, niille tullaan antamaan lupa yksittäisissä jäsenvaltioissa, ja sen vuoksi vastavuoroista tunnustamista tulee parantaa aina kun se on mahdollista. Toivon, että osa näistä, ainakin osa näistä eh, toimista, joita ehdotan, vie tätä asiaa eteenpäin. Hyvä puheenjohtaja markkinoilla, joissa monet toimijat ovat PK-yrityksiä. Olen ehdottanut, että perustettaisiin kansallisia avustuspisteitä, jotta voitaisiin auttaa näitä PK-yrityksiä monimutkaisissa lupamenettelyissä ennen kuin tuotteet voidaan saattaa markkinoille. Olen myös ehdottanut, että vuotuinen, vuotuista maksua ei sovellettaisi niihin pk-yrityksiin, jotka käyttävät keskitettyä hyväksymismenettelyä. Aina kun mahdollista, olen ehdottanut, että yhtenäistettäisiin takarajoja niin, että lupamenettely nopeutuisi. Mitä tulee tutkimukseen ja kehitykseen, olen ehdottanut yksinkertaisempaa tiedotusjärjestelmää, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat asettaa selkeämmät, vähemmän monimutkaiset Äh, hyväksymismenettelyehdot. Mitä tulee äh, erilaisiin formulaatioihin, olen pyrkinyt tekemään kehysvalmisteisiin, mitä tulee kehysvalmisteisiin, olen pyrkinyt tekemään äh, sellaisia muutoksia, jotka sujuvoittavat menettelyitä. Mielestäni kaikki tuotekategoriat tulisi testata niiden aktiivisten aineiden mukaisesti, eikä niitä tulisi käsitellä muun lainsäädännön säädännöstä erillään. Teollisuudelta olemme saaneet aika paljon palautetta lobbailijoilta ja mielestäni kun puhutaan tuotteiden hyväksymismenettelyistä menettelyt toteuttaisiin kunkin jäsenvaltion omalla virallisella kielellä. Sama tuli, saman tulisi päteä myös etiketöintiin. Tähän viittaan tarkistuksissani 37 ja 39. Tämä liittyy tapauksiin, joissa jäsenvaltioilla on useampi kuin yksi virallinen kieli. Niin, tässäpä pähkinän kuoressa, hyvä puheenjohtaja, kaikkein tärkeimmät ehdotukseni elementit. Toki toivoisin kollegoita esittämään huomioita, jos sellaisia on, ja jos on mahdollista, pyytä, kykenen sisällyttämään nämä tähän tekstiin, jotta saan tästä vielä paremman. Komission edustaja on läsnä. Hän on ystävällisesti jo esittäytynytkin minulle, joten kuulisin mielelläni, mitä hänellä on kommentoitavanaan tähän minun esitykseeni ja myöskin siihen kirjalliseen eh, asiakirjaan, joka on esitetty. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava kollega Cellund. Grazie Presidente. Mi congratulo innanzitutto. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi onnitella herra Karimia hyvin tehdystä työstä. Hän on hyvin ottanut huomioon aikaisemmissa valiokuntakeskusteluissa esitetyt ehdotukset. Haluaisin muistuttaa, että markkinoiden koko on 890 miljoonaa euroa ja noin neljäs osa markkinoista hallitsee neljä suurta konsernia. No, näin ollen tätä tilannetta tulee muuttaa, jotta voidaan, voidaan muuttaa tätä markkinatilannetta terveempään suuntaan. Direktiivi nousee ympäristön ja terveydensuojelu tavoitteista ja se on aiheuttanut suuria ongelmia alalle, mitä tulee lupamenettelyihin ja muuhun. Ja näihin alalla esiintyneisiin ongelmiin komissio pyrkii nyt etsimään ratkaisun siis tällä uudella asetuksella, jota me nyt tarkastelemme. Tämä on mielestäni varsin tärkeä asetus ja se monella tapaa parantaa vallitsevaa tilannetta. Komission asiakirja on hyvä osa tätä kokonaisuutta, mutta haluaisin muutaman huomautuksen lisätä tähän herra Karimin tekstiin ja toivon, että tämä otetaan huomioon, että kollegat tukevat näitä tarkistuksia. Joitakin asioita tässä biosiiriasetuksessakin on, jotka ovat erittäin keskeisiä. On hyvä, että esittelijä on samaa mieltä kanssani siitä, että pitää olla jonkinlainen keskitetty lupamenettely biosiidituotteille ja että se toimii asianmukaisella ja nopealla tavalla. Tämä on merkittävä asia PK-yritysten näkökulmasta, koska vain tällaisen avulla ne voivat kilpailla suurempien yritysten kanssa. Olen täysin samaa mieltä herra Karimin kanssa myös siitä, että että lisensointiin liittyville byrokraattisille prosesseille pitää asettaa tarkat aikarajat. Mitä tulee sitten että siihen, että PK-yrityksille annettaisiin mahdollisuus hyödyntää alhaisempia maksuja, niin tämä alhaisempi määritelmä on tässä liian epämääräinen. Tässä pitäisi olla jonkinlainen euromääräinen luku. Ja olisi hyvä, jos tässä olisi jonkinlainen tarkkaan määritelty summa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pk-yrityksille pitäisi myöntää poikkeus vuosimaksusta. Ja mitä tulee sitten kielikysymykseen, niin jotta kieli ei muodostu ongelmaksi, niin tässä menettelyssä pitäisi aina käyttää maan virallista, maan jotakin virallista kieltä. Ja yrityksiä pitäisi auttaa myös tietokannoin esimerkiksi, jotta päällekkäisiä lupia voidaan välttää. Kiitoksia seuraavana kollega Lepage. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää hänen mietintönsä tai lausuntonsa hyvästä laadusta. Tämä on aihe, joka on erittäin tärkeä. Ensinnäkin tämä heikon riskin tai alhaisen riskin määritelmä. Minulla on jo tiettyjä huolia tämän koko määritelmän suhteen, ja senpä vuoksi sitä ei pitäisi mielestäni laajentaa. Mitä sitten tulee vaarallisten aineiden poistamiseen? Minä tuen sitä ajatusta, että bioakkumuloivat ja myrkylliset ja hyvin myrkylliset ja hyvin akkumuloituvat aineet poistettaisiin. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Tähän suuntaan täytyy mennä. Mitä sitten tulee etiketöintiin, merkintöihin, tietyt tuotteet, kuten ajoneuvoteollisuuden tuotteet varmasti niin joutuvat tässä vaikeuksiin. Ja tietysti täytyy olla myös huolissaan siitä, eh, että eh, kuluttajat saavat asianmukaista tietoa niistä tuotteista, joita ostavat. Täytyy toimia eh, niin, että tieto on asianmukaista. Ja mitä sitten tulee tähän ö, yhteisön menettelyn laajentu, laajentamiseen, ö, tämähän on aihe, jo, johon täytyy suhtautua kieli keskellä suuta. Ö, tietenkin teollisuuden etujen mukaista on saada aikaan huokeampi menettely, mutta täytyy myös miettiä, minkälaisia seuraamuksia sillä on. Joten mielestäni tulisi varmaan pyrkiä pohtimaan tätä asiaa perinpohjaisesti. Kyllä tiedän, että on ö, tahoja, jotka haluavat ö, hyötyä mahdollisuudesta ö, käyttää kansallisia asiantuntijoita. No, minua hiukan huolettaa tämä tämänhetkinen tekstiehdotus, kun puhumme PK-yrityksistä. ei pidä saada aikaan sellaista järjestelmää, johon pk-yritykset eivät ollenkaan pääsisi markkinoille mukaan. Eihän se vetelisi, että olisi kolme, kaksi tai kolme suurta yritystä, jotka, ö, jotka jyräisivät markkinoilla. Täytyy muistaa myös, että minkälaisessa taloudellisesti hankalassa tilanteessa tällä hetkellä olemme, eikä pidä hyväksyä sellaisia, sellaisia säädöksiä, jotka tekisivät tilanteen vielä vaikeammaksi pk-yrityksille. Mielestäni meidän tulisi pohtia vielä myös tietoihin pääsykysymystä ja tämä liittyy juuri siihen, mitä sanoin PK-yrityksistä. Nämä kaksi aihetta olivat siis minulle tärkeitä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyestä virsi kaunistyyppisesti tässä olivat minun ehdotukseni tähän tekstiin. Ei tämä teksti ei ehkä kauheasti innosta kollegoita, mutta tärkeä se on silti. Sydämelliset kiitokset. Ja seuraavana kollega Perilio. Grazie, Presidente. Gli emendamenti proposti dal... Kiitos, herra puheenjohtaja. Esittelijän teksti ansaitsee laajan kannatuksen taakseen monet asiat, jotka olen aikaisemmissa yhteyksissä nostanut esille, muun muassa se, että lupamenettelyä pitäisi nopeuttaa sekä kansallisissa että eurooppalaisissa elimissä. Tämä on otettu huomioon. Haluaisin onnitella tältä osin esittelijä. Artiklan kolme pitäisi ehkä joitakin määritelmiä täsmentää ja lisätä esimerkiksi hallinnollinen muutos ja muuta sellaista. Nämä eivät ole tarpeeksi täsmällisesti määritelty asetusehdotuksessa. Olisi ikävää, jos tässä epäselvä tilanne johtaisi tulkintaeroavaisuuksiin eri jäsenmaissa. Ja mitä tarkoitetaan esimerkiksi biosidien vertailevalla arvioinnilla? Tämä käsite ilmenee komission tekstistä, e- eikä kuitenkaan millään tavalla ilmene, miten tällaista vertailevaa arviointia pitäisi tehdä ja mitä se pitää sisällään. Tällaisia täsmennyksiä tekstiin pitäisi vielä sisällyttää ja aion tältä osin tehdä tarkistuksia. Mitä tulee lupien uusimiseen, artikla 24.1, että tässä vaaditaan, että pyyntö esitetään 18 kuukautta etukäteen. Minusta vuoden määräaika riittäisi. Mitä tulee vastavuoroiseen tunnustamiseen, kansallisten lupien vastavuoroiseen tunnustamiseen, kuten säädetään artiklassa 25, minusta vastavuoroisen harmonisoinnin nimissä – luvilla pitäisi olla yhtenäinen numerointijärjestelmä kaikissa maissa, jotka tähän järjestelmään osallistuvat. Mitä merkintöihin tulee, niin minusta kaikkea mahdollista tietoa merkintään ei tarvitse laittaa, koska tämä ei mielestäni tuo mitään turvaetua kuluttajalle. Jos kuluttaja vaihtaa yhden aktiiviaineen toiseen, niin silloin merkintää pitäisi joka kerta muuttaa. Tämä saattaa olla vähän hankalaa. Mitä tulee rinnakkaiskauppaan, niin rinnakkaiskauppaa pitäisi voida käydä vain identtisillä tuotteilla, joiden tuotespesifikaatiot ovat samat ja joiden aktiiviset aineet ovat samat. Joten tässä en ole samaa mieltä komission kanssa siinä, että, että rinnakkaiskauppaa voitaisiin käydä huomattavassa määrin samankaltaisilla biosidivalmisteilla. Ja komissio pyrkii myös kehittämään tiedonvaihtojärjestelmää siten, että vapaamatkustamista voitaisiin vähentää. Ja lopuksi, mitä tulee luottamuksellisuuteen, lisenssiin sisältyvien tietojen luottamuksellisuudesta, josta säädetään artiklassa 55.2, kun tässä on luottamuksellisten tietojen luettelo, niin siihen pitäisi sisällyttää myös luvan myöntämispäivämäärä ja, ja luvan viimeinen voimassaolopäivä. Tämä on kaupallisesti arkaluonteista tietoa, jonka pitäisi olla luottamuksellista. Turi. Kiitoksia. Seuraavana kollega Satori. Grazie Presidente. Eh, mi scuso, sono arrivato un attimo. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin hiukan myöhässä. Niin, halusin kuitenkin käyttää puheenvuoron tästä aiheesta, koska itse olen IMKossa esittelijänä juuri tästä asiasta. Joten olen iloinen voidessani nähdä edustaja Karimin tekstin. Se on oikein hyvä luonnos ja voin tukea sitä. Se on ihan meidän IMKon kantojemmekin mukainen. Jos kohta me puutumme myös muihin ulottuvuuksiin. Olen kuitenkin hänen kanssaan yhtä mieltä, mitä tulee tutkimukseen. Sitä tulisi rohkaista, asioita tulisi yksinkertaistaa. Ja olen myös samaa mieltä siitä, että keskitetty hyväksymismenettely tulisi laajentaa. Kuitenkin työtä täytyy vielä tehdä sen suhteen, minkälaisia kriteereitä käytettäisiin. Esittelijä on ehdottanut yhtä mahdollista ratkaisua, mutta minun mielestäni on muitakin mahdollisia ratkaisuja. Esimerkiksi jäsenvaltiot ovat yksi vaihtoehto, jota me valiokunnassa pohdimme. Ehkäpä kannattaisi tilata tutkimus siitä, minkälaisia vaikutuksia laajennetulla yhteisön menettelyllä voisi olla ihmisten ja eläinten terveyteen. Tämä olisi ehkä paras metodi. Minulle on kuitenkin tärkeintä se, että jätetään valinnan vaihtoehto joko yhteisen tai kansallisten lupien välillä niin, että kukaan toimijoista ei joudu alakynteen. Tällainen komparatiivinen arviointi uskoakseni olisi tarpeen. Ja sitä tulisi toteuttaa sen jälkeen, kun meillä on jo näyttöä eri käytöistä. Muuten siitä saattaa tulla este kapula rattaaseen niiden eteen, jotka ovat jo käyttäneet rahaa. Kiitoksia. Haluanko komissio reagoida, mutta todellakin lyhyesti? Much, Chairman. Um, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Me kyllä olemme tyytyväisiä kollega Karimin luonnokseen. Siitä löytyy lukuisia lisäyksiä ja tarkennuksia. Erityisesti tarkistukset varjoihin, variaatioihin ja formulaatioihin. Mielestäni nämä ovat hyviä tarkistuksia ja mitä tulee tutkimuksen ja kehitykseen, nekin ovat hyviä ja tarkistukset aikatauluun liittyen ovat hyviä. Mitä tulee ekan aikatauluun, meidän täytyy tietenkin huomioida, että sillä on oma rakenne, joka täytyy ottaa huomioon, kun tekstejä laaditaan. Ja lisäksi tarkistus 21 ja 23. Siinä määritellään komitologiamenettelyyn liittyvää komissiolle suunnattava määräaika, jossa huomioidaan Lissabonin jälkeinen aika tai Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä voimanastunut uusi aikakausi. Kiitoksia. En... Kiitoksia tästä lyhyestä kommentista. Kollega Karim, haluatteko käyttää vielä puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Um, Kiitos, herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja kaikkia, jotka osallistuivat tämän asian laatimiseen joko olemalla suoraan yhteydessä minuun tai käyttämällä puheenvuoron aiheesta valiokunnassa. Täällä on nyt esitetty kommentteja ja kun ajattelen kaikkia kuulemiani kommentteja tähän asti, näyttää siltä, että kollegat suhtautuvat ehdotukseeni melko myönteisesti ja tässä on osoitettu luottamusta tekemääni työtä kohtaan. Jos nyt ihan lyhyesti kävisin läpi nämä asiat, määritelmät, merkinnät, maksut, aikataulut, nämä asiathan tässä olivat esillä ja herättivät eniten keskustelua. Useimmat asiat, jotka keskustelussa nousivat esille, ovat itse asiassa mukana näissä tarkistuksissa, jotka tässä lausuntoluonnoksessa ovat liitteenä mutta varmasti tarkistuksiakin voitaisiin hiukan parantaa nyt tämän käydyn keskustelun perusteella. Ja ne kollegat, jotka ovat valmiita muokkaamaan tarkistuksia, niin he voisivat olla yhteydessä minuun. Ehkä me voisimme yhdessä näitä asioita parantaa. Ja minua hiukan hämmästyttikin oikeastaan se, että asiat, jotka keskustelussa nousivat esille, ovat jo tarkistuksissa mukana. En kuitenkaan näe mitään suurta ristiriitaa esitetyissä kommenteissa, ja minä uskon, että tästä on hyvä jatkaa. Uskon, että kom- että kollegat jatkavat tätä rakentavaa prosessia, kuten tähänkin asti on tehty, ja varmasti saamme aikaiseksi lopputuloksen, joka tyydyttää, jos ei nyt ihan kaikkia, niin ainakin suurta enemmistöä. Kiitoksia tästä tarjouksesta. Kolmas päivä ensi kuuta kello 12 mennessä pitää jättää sitten tarkistukset. Seuraavana esityslista kohta 12 yhteisön rahoitustukien Bulgarissa sijaitsevan Kosloduin ydinvoimalan yksikön 1-4 poistamisesta käytöstä. Me olemme nyt jo aikataulusta jäljessä, joten sovitaan niin, että tämän kohdan jälkeen käytetään ihan kelloa puheaikoja käytettäessä. Nyt esittelee puheenvuoro kollega harmus olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Yritän tehdä parhaani, että voin esitellä tämän asian lyhyesti ja ytimekkäästi. Mistä tässä on kyse? Kyse on ehdotuksesta asetukseksi, jota meidän tulee tarkastella. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että rahoitustuki yksiköiden 1-4 poistamiseksi toimii ja voin hyväksyä tämän keskeisimmän ajatuksen, eli että rahoitustuki varmistetaan jatkossa, mutta haluaisin kuitenkin tämän mietinnön avulla selventää, miten tähän asti rahoitustukea on käytetty ja millä tavalla Bulgarian kansalaisten turvallisuus voidaan yksikoiden pois kytkemisajankohtana voidaan taata. Siihen liittyen olen pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin ja antamaan selvennyksiä kohtiin, joihin ei selvennyksiä löydy säädöstekstistä. Eilen keskustelun komission edustajien kanssa ja paraikaa laaditaan vastauksia näihin kysymyksiin työ etenee ja huomenna, tai siis aamupäivällä keskustelin kollega Sapotien avustuksella varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta ja pitkälti varjoesittelijät hyväksyivät esittämäni lähestymistavan ja mikäli nyt tulkitsen tilanteen oikein, niin mietintön luonnos tullaan tarjoamaan käännettäväksi ensi kuun alussa joten eipä tässä taida olla suurempia ongelmia tulossa. Mutta mielestäni olisi erittäin tärkeää, että koska tähän asti ei olla saatu kunnollisia mietintöjä aikaiseksi tai tekstejä näistä toimintastrategioista, niin me voisimme tämän rahoitustukikysymyksen yhteydessä ottaa tämän asian uudemman kerran esille. Eli mietinnön keskeisin ajatus on juuri se, että me olemme valmiita hyväksymään tämän rahoitustuen ja miksi tätä rahoitustukea tulisi käyttää yksiköiden poistamiseksi käytö, käytöstä ja kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia ryhmien puolesta ensimmäisenä kollega Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Аз искам да благодаря на докладчика по този въпрос, госпожа Хармс. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Harmsia esittelijää siitä, että hän esitteli eh, lausuntonsa liittyen tähän ongelmaan. Minä tuen kyllä hänen lähestymistapaansa lähestymistapansa, joka liittyy liittyy komission ja parlamentin päätökseen. Tässä on kyse täydentävästä tuesta Bulgarialle rahoitustuesta, joka kohdistuu ydinvoimalan käyspoistoon. Se on samantyyppinen kuin Liettuan ja Slovakian vastaava ja se maksetaan periaatteessa erityiseen rahastoon, aivan kuten Liettuan ja Slovakiankin tapauksessa. Ja nämä määrärahat nimenomaan tarkoitet, on tarkoitettu ö, käytöstä poistamiseen, samoin kuin vihreän teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon. Haluaisin niin ikään tukea edust- esittelijä Harmsia sen suhteen, että on tehty päätös myöntää tämä rahoitus Bulgaarialle. Ja Euroopan parlamenttihan on, Euroopan parlamentin täytyy saada riittävät tiedot siitä, kuinka varat käytetään. Ehkäpä täytyy vielä vedota äh, Bulgarian hallitukseen, jotta se antaisi tarpeelliset tiedot. Kiitos. Danke sehr. Next Wortmeldung, Kiitoksia. Seuraavana kollega Balcitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų naujosios Euroopan. Tässä vaiheessa Suomen tulkit tiedustelevat, onko paikalla suomen kielen tulkkausta käyttäviä asiakkaita emme juuri nyt näe nimittäin tuttuja kasvoja paikalla, mutta jos suomen kielen tulkkausta kaivataan, niin voisitteko antaa käsimerkin kopin kymmenen suuntaan. Jatkamme mielellämme, mutta tällä hetkellä ei mennä asiakkaita, joten pidämme tauon, kunnes asiakkaita saapuu paikalle. Kiitos. Socialinė įtampa, atskiras regionas buvo visiškai izoliuotas ir todėl finansinė parama tokia atveju, kaip paprastai, jinai yra labai reikalinga.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 meg tud felelni ennek a függetlenségi követelménynek. Bedanke mich, Herr Correa de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, esta, estas duas peças eh, legislativas são muito importantes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 um, then, then maybe that is, it is the way across. Um, otherwise, thank you very much for your work. We will be sum- submitting some more amendments, but thank you for also looking at the ones that we have put in so far. Thank you. Danke sehr. Kollege Chachamakakis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte der Berichterstatterin gratulieren für die Art und Weise, wie sie hier an das Thema rangegangen ist. Äh,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 äh, in größeren Zeiträumen denken, auch wenn wir uns natürlich alle einig sind, dass es so schnell wie möglich geschehen muss. Vielen Dank. Danke sehr. Äh, möchten Sie, Frau Sartori, noch etwas hinzufügen? Eh, grazie Presidente, io ringrazio tutti i colleghi per i contributi che hanno dato, ne terrò conto nel lavoro che porterò avanti ancora e mi riservo in quell'occasione di ripresentare le posizioni. Grazie.